Brilliant. Thank you very much. So the first item on this morning's agenda is the Comey report on the single market strategy. So, um, starting with compromise nine. No niin, aloitamme kompromissi yhdeksän puolesta. Ensimmäinen osa. Tässä mikrofonissa taitaa olla jotain pielessä. Onko se nyt parempi? Otos kaksi Kompromissi yhdeksän, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta, vastaan, tyh- tarkistamme. Yksi epäpeläinen liikaa. päätämme äänestyksen. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyys kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyys viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjä. hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 66 puolestaan vastaan tyhjä hylätty 67. Tarkistamme. 66. Thank you. That Hylätty 60. To amendment 78. 78 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 in favor, again. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 80 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 81 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kuutonen työllisyydestä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 82 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 83 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 84 pu- on hyväksytty 85 puolesta vastaan tyhjä, r- hylätty. Työllisyys 21 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 27 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 86 puolesta vastaan taitaa olla hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkista. Sorry, that was me misreading that. Sorry, that's passed. Hyväksytty, anteeksi vain. Työllisyys 12 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjiä hylätty, 99 puolesta vastaan tyhjiä hylätty, 100 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Seuraavaksi 104 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 105 puolesta vastaan tyhjiä hyvä, hylätty. Työllisyys kaksi. Ai, tarkistamme tuon edellisen. 105 tarkistamme. That falls, I think. Yeah. Hylätty. Työllisyys kaksi puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 106 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 109 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 118 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tarkistammeko tämän? That's passed. Hyväksytty. Toinen osa puolesta var- vastaan tyhjiä. Tarkistamme tämänkin? That's false. Hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty.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 compatible with Amendment one hundred which we did vote for. So it one it's oh one in favour, against, abstentions passed. one oh two in favour, against, abstentions passed. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 103 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. 103. 103 hyväksytty käsittääkseni. It's passed. Okay, so sorry about that. Pahoittelen. Sitten kompromissi 12, sivu 14 puolesta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavaksi 132 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 134 on rauennut. Kompromissi 22 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 136 in favor. 136 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty, mutta voisimmeko vielä tarkistaa? That's passed. Hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 150 puolesta vastaan tarkistetaanpa. Tämä aika vaikealta näyttää. Kiitoksia. 150 siis. Hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 152 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 153 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 154 mukaan lukien suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 155 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 155 raukeaa, jos 157. Siitä voimme äänestää. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 159 puolesta vastaan. Minusta se on hylätty. 159. 158 äh, on rauennut, 159 uudestaan, 159 puolesta vastaan, Hyväksytty. Compromise 15 first. Kompromissi 15, ensimmäinen puoli kanssa, puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 105, 162 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. 170 puolesta vastaan tyhjiä. Taitaa olla hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjä hyväksy hetkinen hylätty. Tarkistetaan 172. hylätty. 173 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 174 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 176 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 177 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 178 on rauennut. 179 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Työllisyys 19 puolesta va- tai teollisuus, äh, työllisyys 19 on rauennut. Työllisyys 33 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme. That Hylätty. Yksi EPP-läinen, kaksikin liikaa taas. Okay, thank you. Kiitoksia. Hylätty. Tarkistus 1.80, kaksi osa ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjä. Hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan hyväksytty. 180 toinen osa hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 191. To put to the vote, um, Amendments 155, 156, 157, 158. Ne ovat mukaisia 153 kanssa, sivulta 20 siis. So I'm talking about 155. 155-158. Well, 154 was adopted. 154 hyväksyttiin, joten nämä ovat rauenneet. We adopted amendment. Hyväksyimme tarkistuksen 154, 155, 157, 158, näin ollen ovat rauenneet. Yeah, exactly. One five, Aivan. Can I possibly ask that? Voisinko pyytää, että tarkistatte tämän uudestaan? Hyväksyimme siis 154. Äänestyslistassa sanotaan 155, 157 ja 105 kahdeksan raukeavat. 154 falls. No, one five. Siis 154 on hyväksytty. Ei, sitä, ei se ole rauennut, se on hyväksytty. Jatkamme eteenpäin, mutta tarkistetaan tämä asia vielä. You can easily check it. Um, yeah, it's 153 has been... Voit kyllä hyväksyä sen. 153 hyväksytty. Jos 153 on hyväksytty, 154 raukeaa. Jos 153 siis hyväksytään, niin 154 raukeaa. Absolutely. Pahoittelen, olitte, olitte aivan oikeassa. Minä olin aivan väärässä ja pahoittelen syvästi. Joten aivan totta, meidän ei olisi pitänyt äänestää tarkistuksesta 154. Nyt pitää äänestää 155 puolesta. Pahoittelen. 155 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 105, 7 puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty 105, 8 puolesta, Ai, anteeksi. 156. False. Hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Eli vielä yhteenvetona. Tässä kohdassa 12 tarkistukset, jotka hyväksyttiin, olivat 153, 155, 156, raukesi kaiketi, 157 hyväksyttiin, 158 hyväksyttiin. And 159 was also adopted as a 12A. Ja tämä 159 myös hyväksyttiin 12a kohtana. Pahoittelen todella. Tämä on hyvin monimutkaista. I think we are now, we've voted compromise 16. Kompromissi 16 sivulla 27 siitä on hyvä äänestetty sitten 1, 91 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 17, kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjä. Eiköhän se ole hylätty. 196. 196 tarkistamme. this close. That falls. <coughs> so we're now going to uh, amendment 207 on page... 207 sivu 30 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 208 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 209 on tai vedetty pois vai ei. Ei niitä ole vedetty pois. Niitä, niistä on äänestettävä. Käykö 109, ei, ei yhtenä kokonaisuutena siis. Siis 100, 209 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 211 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 212 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 2.13 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 2.14 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 2.15 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 2.16 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 2.17 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty 2.18 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 2.20 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 219 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Haluatteko vielä tarkistaa tämän? hyväksytty. 221 on rauennut. Kompromissi 18. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 228 rauennut. 229, 232, 31, 232 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjä. Voisimmeko tarkistaa tämän? Hyväksytty. Kyllä se on hyväksytty. Hyvä kompromissi 19 siis. 238 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. 238. That falls. Two, Hylätty 239 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 240 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 241 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. Työllisyyden 32 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 242 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 243 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty työllisyys 10 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty työllisyys 14 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty työllisyys 15 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 23 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 30 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 34 puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty 35 puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty 36 puolesta, vastaan tyhjä, hylätty 37 puolesta, vastaan tyhjä, tarkistamme 37. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 244 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 245 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 246 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 247 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 248 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 249 puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty 250 puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty 251 puolesta, vastaan tyhjä, hylätty 252 puolesta, vastaan tyhjä, hylätty 253 puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty 254 on rauennut. 255 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 256 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 257 257 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 258 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 259 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 260 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 261 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 262 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. False. Compromised. Hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 269 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 270 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme. Thank you. That's passed, I think. No, that falls. Sorry, Malin. 271. Eh, se oli siis hylätty. 171 rauennut, työllisyys 4 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 9 puolesta vastaan tyhjiä hylätty, 272 puolesta vastaan tyhjiä hylätty, 273 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 274 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 275 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 276 puolesta vastaan tarkistamme. Apples. Hylätty 277 puolesta vastaan tyhjä. Hyvä, eh, hylätty 278 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 279 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 280 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 281 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 282 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Ko- kohta 24.3. ensimmäisellä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kolmas osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 295 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 296 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 298 ja 299 raukeavat. Nämä muutkin tässä jatkossa raukevat 307 asti. 307 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 308 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 308 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 310 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty 311 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 3.12 puolesta vastaan tyhjä. hylätty. 3.13 puolesta vastaan tyhjä. Voimmeko tarkistaa tämän? That's passed. Three, one. Hyväksytty. Kolme. 14 puolesta. Tarkistammeko vielä tämänkin? 3.14. Ei vaan se menikin läpi. 3.14 hyväksytty, 3.15 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 3.15, ei 3.16 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 3.17 puolesta vastaan, voisimmeko tarkistaa 3.17. falls. 22 in 24. Työllisyyden 24 puolesta. Okay, so three, 24 from employment's fallen. Se on rauennut tai hylätty. 326 puolesta vastaan tyhjä. 318 in favor against abstentions passed. 309 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 3 20 on rauennut. 321 ka- hylätty. 322 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 323 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 324 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 325 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 326 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Entäs jatko? Yes, we need to vote these ones. 327 327 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 328 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme. Falls 329 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 3, 30 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se meni läpi. Tarkistamme. Yes, it's passed. 331. Hyväksytty. 331 puolesta vastaan. Hyväksytty. 31 puolesta vastaan. Se hylätään. 332 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 333 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 334 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 335 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 336 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Falls 337 in favor. 337 Hyväksytty 338 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 339 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 340 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 341 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 342 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 25 puolesta vastaan Tarkistanpa tämän. Employ 25. Employment 25. Empl 25. It's passed. Hyväksytty. Mutta läheltä piti. Employ 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Employ 29 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 343. 3 hylätty 344 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 345 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 346 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 347 puolesta vastaan hyväksytty 348 puolesta 348 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 349 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 350 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 351 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 352 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 353 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 354 puolesta vastaan tyhjää. That falls. Hylätty. 355. 355. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 356 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 357 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 358 puolesta vastaan tyhjää. Hy- hylätty 360 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 361 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 362 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 363 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 359 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 364 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 23 Kolmessa osassa ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan uudelleen. That passes and the third part in favour against abstentions passed. 373. 373 puolesta vastaan, Tyhjä. Hylätty 373 puolesta vastaan. 374 puolesta vastaan. Tarkistetaan 374. Sorry, fools, thank you. 376. 376 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 375 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 377 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 378 puolesta vastaan hyväksytty. Äh, hylätty 379 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 380 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Empl 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan äh, tarkistetaan. Kakkonen. Tarkistus kaksi. Tarkistus kaksi. Okay. Start again. It's so... Aloitetaan uudelleen. Tarkistus kaksi. Siis tämä on johdanto-osan viite. 8a. Puolesta three more people who are in the room who haven't voted. Okay, close the vote. Äänestys päättyy. Eli raukea yhdellä äänellä. Anteeksi, hylätään yhdellä äänellä. Now we've got a new camera on the table. Ah. Thank you for taking... Täällä on nyt uusi kamera. Meistä otetaan kuvia. Täällä on robotti ilmassa, kun ottaa meistä kuvia. No varmasti kohta täällä lennokitkin lentelevät ja kuvaavat valiokuntakokouksia. Varmaan siitä puhuttiinkin tarkistuksessa 48. Tarkistus kolme puolesta. Vas, kolmonen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ehkä tarkistetaan. Yeah, that falls. Amendment 5. Hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. C2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. C3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Yhdeksän puolesta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 12 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Hylätty. Kompromissi yksi puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta, vastaan tyhjää, Hylätty 21, hyväksytty 22, puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 2, puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 28, puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 29, puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 30, puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Kompromissi 3. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6. Ai, toinen osa vielä kompromissi viidestä. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää. 44, äh, hyväksytty 45 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 46. Kauennut 47. 47 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 48 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 49 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Empl A puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. C puolesta vastaan tyhjää hylätty. Joku siellä huitoo. Senhora Presidente, obrigado. Eu enviei ontem, dei conhecimento ontem ao secretário. Niin, puheenjohtaja. Eilen... Äh, obrigado, Senhora Presidente. Eu dei ontem conhecimento... Niin, Rouva puheenjohtaja, eilen minä lähetin sihteeristölle, esittelijälle ja äh, varjoesittelijöille 159 äh, artikla 3 perustella työjärjestyksestä vähemmistön kannan niin, että tämä vähemmistö kanta otettaisiin mukaan. Ja sen pitäisi näkyä sitten äh, myös loppuäänestyksessä ja liittää tähän mietintöön koska sisämarkkinamekanismit ovat johtaneet siihen, että säätelymahdollisuudet kansantalouksista on poistettu. Ja että tämä on johtanut siihen, että on paljon veropakolaisia, käytetään enemmän veroparatiiseja, säätelyn purkua ja pääoman keskittämistä edistetään. Sisämarkkinat ovat käyttäneet propagandamateriaalia solidaarisuuden kustannuksella ja tällä tavalla on edistetty uusliberalismia. Tämä kaikki on tapahtunut kilpailukyvyn kustannuksella, työntekijöiden suojelun kustannuksella, sosiaalisten ja moraalisten, sosiaalisten moraaliset arvot on tuhottu ja tätä politiikkaa pidetään oikeana. Se, että ei ole kasvua, johtaa työttömyyden kasvuun ja nimenomaan työntekijät ovat tästä joutuneet kärsimään. Investointeja on hyvin vähän ja komissiolla ei ole kunnon strategioita sisämarkkinoille. Vähemmistönä olemme tätä vastaan. Nämä ovat kapitalistisia virtauksia. Rikkaus keskittyy yhä enemmän suurille konserneille liberalisointi ja riisto jäsenvaltioiden kansantalouksissa on enemmän sääntö kuin poikkeus ja työntekijöiden intressejä ei huomioida ollenkaan. Kiitos. One moment. Momento. Hetkinen. Would you like me to read you rule 56? Haluaisitteko, että luen teille säännön 56? This is the, dra- the rules of procedure from the committee for the parliament. Tässä on äh, työjärjestösääntö parlamentille. Silloin kun valiokunnan mielipide ei ole yksimielinen, Mietinnössä annetaan myös yhteenveto vähemmistönäkemyksestä. Vähemmistön näkemykset ilmaistaan silloin, kun äänestys tekstistä kokonaisuutena pidetään ja se voi kirjoittajien pyynnöstä olla kirjallinen, ei 200 sanaa pidempi. Selitysmuistion lisäyksenä ja puheenjohtaja, se on minä, ratkaisee kaikki kiistat, jotka saattavat syntyä näiden säännösten soveltamisesta. Eli pyydetäänkö tätä lausuntoa koko ryhmän nimissä? Onko tämä GUE-ryhmän näkemys? Ei, kun tuo, tuo sääntö koskee jäseniä, ei ryhmää. Me puhumme sitä ryhmän Äh, mielipiteestä. Ei siinä sanotaan vielä, että se antaa yhteenvedon vähemmistönäkemyksestä. Its authors. The... Äh, sen laatioiden pyynnöstä. But presume... Selvä, mutta jos tässä nyt olettaen siis liitettäisiin tällainen vähemmistönäkemys mukaan, niin silloin oletettaisiin, että kaikki, jotka eivät tukeneet tätä mietintöä sellaisenaan kokonaisuutena, on samaa mieltä kaikessa siitä, mitä juuri luitte. Ja minä haluaisin tietää, onko täällä muita jäseniä. Odottakaapas nyt hetki. Muita, jotka haluavat äänestää tai äänestää tyhjää mutta eivät ole samaa mieltä. Onko täällä joku, joka ei halua äänestää mietinnön puolesta, mutta ei hyväksy tätä lausuntoa, jonka juuri tuo punapukuinen herrasmies tuolla lausahti. Mr. Pimento Lopez. Pimento Lopez. Isto on um procedimento normal. Eh, niin puheenjohtaja, tämä on ihan näin normaali toimintatapa. Tätä tehdään usein valiokunnissa, kun on ollut tämä vähemmistö mielipiteitä ja tämä vähemmistö mielipide pitää ottaa mukaan tähän mietintöön. Mutta vain äh, allekirjoittaja se tekee, siis ei tämä ole mikään äh, vähemmistön mieliryhmän mielipide. Voihan olla olemassa useita vähemmistön mielipiteitä, vastaan äänestäjiä ja tyhjää äänestäjiä. Kiitos. This has not been normal in my... Tämä ei minun kokemukseni mukaan ole tavanomaista ja kun minä luen tätä äh, äh, sanamuotoa, joka käsittelee vähemmistönäkemystä, siinä sanotaan, että, että tällainen vähemmistömielipide mielipide tekee yhteenvedon kaikista niistä, jotka eivät jotka eivät tue tätä yleistä mietintöä. Minä vastustan tätä pötyä. No. I'm very happy for you to have Niin, mielelläni kuuntelen teidän yksittäistä mielipidettänne, mutta haluan vain varmistautua siitä, että se heijastelee kaikkien näkemyksiä, jotka eivät välttämättä äänestä tämän mietinnön puolesta. I may be a little bit more polite than, than Tony, but... Minä olen ehkä hieman kohteliaampi kuin Toni, mutta mutta ensinnäkin työjärjestys, työjärjestyksessä sanotaan, että tässä pitää olla alle 200 sanaa ja että ei ole minusta ok, että joku valiokunnan ulkopuolinen henkilö tulee tänne ja yhtäkkiä haluaa oma mielipiteensä mukaan tähän mietintöön ja tulee tänne ja lukee vain näkemyksensä. Jos haluaa lukea sen äänestyksen aikana, okei, okay, mutta ensin pitäisi katsoa, mikä on enemmistö näkökanta, kun äänestää loppuäänestyksessä. Jos se on yksimielinen, niin tämä ei tule mukaan. Niin haluaisin sanoa samaa kuin mitä Andreas sanoi. Minä olen lukenut tätä menettelyä myöskin. Se on kirjallinen lausuma. Ja onko teille esitetty kirjallinen lausuma? Ja sitten siitä pitäisi jatkaa. Um, the, my understanding is... Minun käsitykseni mukaan Varjoesittelijöille esitettiin kirjallinen näkemys. Se on lähetetty varjoesittelijöille ja mahdollisesti sihteeristölle, mutta minulle sitä ei ole lähetetty, enkä ole sitä nähnyt. Ihan selkeä kysymys. Onko täällä salissa ketään, joka ei aio äänestää tämän mietinnön puolesta? joka haluaa joko äänestää tyhjää tai äänestää sitä vastaan, joka ei ole tuon lausunnon kannalla, jonka täällä esitettiin, on. Missä tapauksessa? Pelkään pahoin, että voi hyväksyä tätä lausuntoa, että se siis edustaa kaikkia vähemmistöääniä. Saatte puheenvuoron vielä kerran. Puheenjohtaja, tässä on kysymys työjärjestyksen artiklan ää, käyttämisestä. Hyvin vähän nyt tuntuu olevan mahdollista saada demokratiaa tänne parlamenttiin. Jos ei ole yksimielisyyttä, niin silloin tähän mietintöön voi esittää vähemmistöjen mielipiteen monikossa. Se tarkoittaa sitä, että tähän liity se, että äänestääkö vastaan, vaan tässä on kysymys siitä, että tuodaan esiin tämän lausunnon, tai siis tämän esityksen allekirjoittajan näkemys. Ja minä olen informoinut tästä esittelijää, varjoesittelijöitä ja sihteeristöä. Ja äänestyksen aikana täytyy viitata tähän artiklaan ja lukea tämä vähemmistön näkemys. Yes, thank you, Vic. Kiitoksia Dennis de Jong. Niin, kiitoksia Viki. Minä jo sanoinkin, että tuo lausunto ei ole ryhmän nimissä eikä minunkaan nimissäni. Eli tämä on henkilökohtainen yhden jäsenen näkemys ja minun pyyntöni olisi, että jos tuo henkilön nimi, Pimante Lopes, joka tätä haluaa, laitettaisiin tähän viestiin. Eli se, jos se selkeästi ilmoitetaan, onko se silloin ongelma? Silloin ongelma on ratkaistu puheenjohtaja. Niin minusta, jos tätä nimitetään nyt niin kuin ikään kuin vähemmistönäkemykseksi, niin se vetää yhteen kaikkien niiden näkemykset, jotka äänestivät vastaan tai äänestivät vähemmistössä. And the rules of procedure, it says that you... Työjärjestyssäännössä sanotaan, että vähemmistömielipide voidaan esittää ja se on silloin vähemmistön mielipide. Where the committee's opinion is not Silloin kun valiokunnan näkemys ei ole yksimielinen mietinnössä, tehdään myös yhteenveto vähemmistön mielipiteestä. Niin, puhun ja osaa lukea englantia. Vähemmistömielipide ilmaistaan silloin, kun äänestys käydään koko tekstistä ja siitä voidaan pyytää. Ja silloin esitetään kirjallinen ö, liite perusteluosaan ja se, ei saa sisältää yli 200 sanaa. Tein ehdotuksen, että keskustelen tästä asiasta oikeudessa yksikön kanssa kokouksen jälkeen. Ymmärrän niiden oikeudet, jotka eivät tätä hyväksy ja että he eivät halua olla tässä mukana, mutta minusta tässä ei ole olemassa oikeutta sysätä tätä näkemystä kaikille niille, jotka eivät tue tätä mietintöä. Eli Dennis, ehdotan, että ne, jotka eivät halua tukea tätä mietintöä, voivat yhdessä jälkikäteen kokoontua ehdottaa yhtä tai useampaa vähemmistöä näkemystä, jonka saattavat haluta lisätä. Mutta tarkistan tämän siis oikeudellisen yksikön kanssa. Tarkistan tämän oikeudellisen yksikön kanssa. Sopiiko? Ja sitten ryhdytään äänestämään. Right, so we'll vote on a text. Eli äänestetään koko tekstistä. Edustaja Mitsi. Well, if I understood correctly, uh... Jos nyt ymmärsin oikein, joku sanoi, että tämä on lähetetty varjoesittelijöille, niin minun täytyy sanoa, että minä en ole saanut tätä. Joten huomioikaa tämä myös, että me emme ole siis samaa mieltä tämän kyseisen herran laus- lausunnosta. Onko ENFlläkin jotain sanottavaa? Ähm, ich auch. Niin, puheenjohtaja. Tämä teksti on aika selkeä. Minä olen juristi. Ja kollega tuntuu nyt syntyneen menneellä vuosituhannella. Me emme halua tätä ja haluamme sen myös pöytäkirjaan. Okei, Okay, so we're going to vote on... Eli äänestetään nyt tästä tekstistä kokonaisuutena. May I suggest... Ehdottaisin, että ne kolme, jotka ovat äänestäneet vastaan, voivat päättää, haluatko olla tässä mukana tai esittää sitten erilaisia näkemyksiä siitä, miksi äänestävät vastaan. Laura Komi. Eh, Paroli. Eh, naturalmente... Niin, ihan lyhykäisesti. Luonnollisesti ne, jotka äänestivät vastaan, emme mehän tässä nyt ole missään kommunistisessa maassa toimi, mutta haluaisin kuitenkin esittää kiitokseni. Tämä on ollut äh, ihan äh, tärkeä asia, mutta hasta la vista siempre. Trebesius report. No niin, sitten siirrytään eteenpäin. Trebesiuksen mietintö, joka koskee virtuaalivaluuttoja. Kompromissi 6. Hyväksytty kohta kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. falls. Amendment 9 in favor. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi ei tarkistus. 12 raukkesi. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7, 18 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 18, 18 ja 19. No, äänestys päättyy. Hyvä, äh, hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 31 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 32 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 32. hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 34, 39 eh, puolesta vastaan tyhjää, hylätty 40 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Ja sitten loppu, äänestys. Kiitos. Ja nyt sitten Äh, kolme vielä puuttuu. 31 puolesta kaksi tyhjää, äh, vastaan neljä tyhjää. Anteeksi Viki, halusin vaan onnitella niitä, jotka olivat nämä mietinnöt esittäneet ja ne menivät hienosti läpi. Ja toiseksi minusta meidän tulisi tehdä selväksi, jos täällä on vähemmistöä täällä parlamentissa, niin kyllä niitä kunnioitetaan mutta joko tähän menettelystä voidaan esittää tarkistuksia, josta äänestää, ja jos ei halua esittää tarkistuksia, kuitenkin haluaa olla vähemmistössä, niin silloin voi esittää tällaisen kirjallisen e, julistuksen. Se on minusta tämä ihan tavallinen menettely. Again, light, thank the rapporteur. Kiitos ja haluan kiittää esittelijää sekä tästä sisämarkkinamietinnöstä, joka on ollut valtava, valtava työ. Minä kunnioitan vähemmistöjen oikeuksia tehdä lausuntoja, mutta ei kaikkien puolesta, jotka äänestävät mietintöä vastaan. Nyt riittää. Ja nyt äänestämme sisäkin mietinnöstä. Kuten sanoin, me voimme antaa tämän oikeusyksikölle käsiteltäväksi. Sesak. Jos kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 77 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 301 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää, 80 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 81 puolesta 81, 83, 36 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmesta kahdeksantoista puolesta vastaan tyhjää. Kolmesta kahdeksantoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Hylätty. 317 puolesta. 317 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 318 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 319 puolesta vastaan. 93 tarkistetaan. Hyväksytty. 94 puolesta. Ei, se raukeaa. 95, rau, 95 raukeaa. 331 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 101 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Hyväksytty. kahdeksan Puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tarkistetaan. Anteeksi, minulle kerrottiin juuri, että nämä 97, 329, 330, 332 ovat kaikki rauenneet. 333 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 334 puolesta vastaan, hylätty. 335 puolesta vastaan hylätty. 106 puolesta vastaan Tyhjä. hylätty. 105 puolesta vastaan hylätty. 107 on lingvistinen, 338 ensimmäinen osa puolesta vastaan tarkistetaan. Hylätty. 336 puolesta vastaan. 336 on vedetty takaisin. Jaha. 108 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Hyväksytty. 109 vastaan. Hyväksytty. 337 puolesta vastaan. Hyväksytty. 110 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 339 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan. Hylätty. 116 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Hyväksytty. 114 puolesta. Ei se, vaan 116 hyväksyttiin, niin kaikki nämä nyt sitten raukeavat. Sata kaksikymmentä yksi. puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan, siis 121 puolesta, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 344 puolesta vastaan tarkistetaan. Hyväksytty. 127 puolesta. Kompromissi 9. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 135 lisäksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 135. Hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 146 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 148 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 149 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 158. Hyväksytty. Kompressi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata seitsemänkymmentä puolesta vastaan tarkistetaan sata seitsemänkymmentä. Hyväksytty. 171. Puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Hylätty. 172 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 180 puolesta, vastaan, tyhjää. Taitaa olla hylätty, mutta tarkistetaan. 180 ja 357. Hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 357 myös. 357 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ne ovat identtiset. Haluatteko, että tarkistetaan? 182 ja 183 tarkistetaan. Hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 188 puolesta vastaan tarkistetaan. Hyväksytty. 189 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 189. Hylätty. 190 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 360 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Ai se raukeaa. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 362 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Hylätty. 205 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. hylätty. 204 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaikki muu raukeaa. 207 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 207. Hyväksytty. 208 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 219 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Hylätty. 225 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan 225. 374 puolesta vastaan tyhjää hylätty, tarkistetaan. Fools. Hylätty. 226 puolesta vastaan tyhjään. Tarkistetaan. 226. Hylätty. 375 puolesta vastaan tarkistetaan. Hylätty. 227 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Hylätty. Kompromissi 16a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 240 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 240. Hylätty. 378 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 379 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 379. Hylätty. 380 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan, 380. Hyväksytty. 381 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Hyväksytty. 382 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 386 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 269 puolesta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 270 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Hylätty. 270. Ei, 392 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 392. Hy- hyväksytty. 394 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 394. Hylätty. 395. Puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 395. Hylätty. 396 puolesta vastaan. Tarkistetaan. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 398 puolesta vastaan tyhjää. Tämän täytyy tarkistaa 397. 397. Hylätty. 398 puolesta. 398 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 272 on rauennut. 399 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. hyväksytty. 399, 400 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 401 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 402 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Hyväksytty. 403 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 273 puolesta vastaan. Ja sitten 3, 7348 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 275, 280 ja 281 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 283 raukea, 276 ja 287 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 277 ja 286 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 285 raukea, tarkistus 2 hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 279 282, ei 279 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 2824 puolesta vastaan tarkistetaan. 282284. 282284. Hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 290 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Hyväksytty. 291 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan. Hylätty. Kaksisataayhdeksänkymmentäkaksi hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 19 puolesta vastaan tarkistetaan. 19. Hyväksytty. Tarkistetaan myös 18. Hyväksytty. 22 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 22. hylätty. kolme puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hyväksytty, mutta tarkistetaan. 23. 23. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 28 puolesta. 25 meni kyllä lävitse. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Eikö teidän koneenne toimi? Katson, tää, toimiiko se, kun äänestät seuraavan kerran. 39 puolesta vastaan. Tarkistetaan 39. Hyväksytty. 49 ja 2, 96 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 41 ja 2, 96. Hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. en ole varma tästä. 42, tarkistetaanko? Hyväksytty. Kompromissi 5. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 45 puolesta, vastaan, ai, anteeksi sanoo puheenjohtaja, 44 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 45 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 49 puolesta, vastaan, tarkistetaan. Hylätty. 48 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. 48. Hylätty. 297 puolesta vastaan. Tyhjää. 297 tarkistetaan. 297. Hyväksytty. 46 puolesta. Ei. 46 on rauennut. Ei. Siitä mä äänestän puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Hylätty. 47. Puolesta. Vastaan. Hyväksy. 50 puolesta vastaan. Tarkistetaan 50. Se on hyväksytty. 51 puolesta vastaan Hyväksytty 53 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. That's passed. Sorry. Go to amendment 16. Sitten 60 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 58 puolesta vastaan Tyhjää. Enpä tiedä, tarkistetaan. Minä ainakin äänestän sen puolesta. It's Läpi meni. Hienoa. 57 puolesta vastaan. Ei vaan 61 puolesta vastaan. Tyhjää. Yksimielisesti läpi. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 67 puolesta vastaan. Ty- tarkistamme. Läpi. 68 puolesta vastaan tarkistamme. Hylätty 69 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 70 puolesta vastaan tarkistamme. Hyväksytty. 299 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri yksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Agri kaksi puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Agri kolme puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Agri neljä toinen osa puolesta vastaan tarkistamme. Hyväksytty. Agri 5. Toinen osa puolesta vastaan tarkistamme. Hyväksytty. Edelleen. Agri 6. Puolesta vastaan tarkistamme. Hyväksytty. Agri 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 9 puol- ensimmäinen osa puolesta vastaan tarkistaa. Agri 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Agri 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjä tarkistamme. Taisi mennä läpi. Läpi meni. Ankeri 21 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty 22 puolesta vastaan. Tarkistamme. Agri 22. Hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Agri 21. Ei. Läpi meni. 26. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten aivan tuonne loppuun loppuäänestys. Onnittelut. 34 puolesta. May I, may I ask you how we do proceed? Mekin haluaisin tietää, millä tavalla nämä muut äänestykset hoidetaan. Kollegoiden täytyy lähteä. Um, we need to um, vote. I've always warned people this could be a quite a long... Kyllähän meidän pitää äänestää. Kyllä varoitin, että meillä on aika pitkät listat tässä. Mitäs kello on? Okay, let's vote very quick. no, I need, I need beer. We're just looking at the agenda, please. We're just going to quickly... Uh, thank you very much, interpreters. You're doing a... Suuret kiitokset tulkeille. Hienosti teette työtä. Haluaisin jatkaa tässä vielä. We will try and keep voting until the commission... Äänestämme siihen, että komissaari tulee paikalle ja jonkun pitäisi pyytää komissaaria hieman odottelemaan, jos hän nyt vähän jaksaisi odotella. Nyt meillä on tässä seuraavana Sharantsovan mietintö aiheena innovatiivinen investointistrategia yksi, ensimmäinen tarkistus läpi, kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kaksi hyväksytty sekin. 18 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 19 puolesta vastaan 19. 18 tarkistetaan. Hylätty. Yhdeksäntoista. Tarkistetaan. Hylätty. kaksikymmentä puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. yksi. Vedetty pois Kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä hyvä, hylätty. 25 hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 28 puolesta va, hylä, rauet, rauennettu. 29 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme. hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 ensi, toinen osa got a bit more time at the end of the... Komission jäsenellä on vähän enemmän aikaa vähän myöhemmin, joten voimme jatkaa vielä äänestysten kanssa. 32 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 30, ei vaan se hylättiin. 33, osa kaksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. 34 ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa niin hyväksytty. Okay. That's passed. And the second part. Sitten toinen osa. In favour, against, check. Tarkistamme. That falls. Compromise five. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi seitsemän. Ei vaan. Kyllä se on kompromissi seitsemän puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme. hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 55 puolesta vastaan, niin sekin on rauennut. Sitten kompromissi 9. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 69 puolesta. rauennut. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty Kom... 67 tarkistamiseen. Hyväksytty 76 puolesta vastaan hyväksytty 12 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty, 85 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 86 puolella se on rauennut, 87 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 13 puolesta hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 20, 94 puolesta vastaan 95 puolesta ja vastaan. 94 läpi, 95 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 96 95, anteeksi, 95 hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 96 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty ja loppu. Äänestys. Mitäs sitten?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 This is the final vote on the Sharon. Sharantsevan loppuäänestys. 30 puolesta 5 vastaan. Komission jäsen on ulkopuolella. Voimme aloittaa Daltonin äh, mietinnöstä äänestyksen, mutta meidän pitää mennä sinne aika reippaasti. Tai sitten, no niin, antaa mennä. Kompromissi kolme puolesta. Hyväksytty kompromissin neljä puolesta. Hyvä, hyväksytty. 36 tarkistuspuolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 4 hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 50 hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjä hylätty 52, hylät, Rauhan 53 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 54 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 55 puolesta, 55 ei ole rauennut, 55 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 56 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 57 puolesta vastaan ty- hyväksytty. 58, 59 vedetty pois. Kyllä kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 67 hylätty 68 puolesta vastaan hyväksytty 69 puolesta vastaan hylätty 70 puolesta vastaan, hy- hyväksytty 71 puolesta vastaan, hyväksytty 72 puolesta vastaan, hyväksytty. Haluatteko, että tarkistamme 71? Selvä. It's false. Niin se onkin hylätty, anteeksi vain. Kiitoksia. Kompromissi 9 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan hyväksytty. 85 puolesta hyväksytty, 86 puolesta hyvä, vastaan hylätty, 11 hyväksytty, 91 hylätty, kompromissi 12 hyväksytty, 98 hyväksytty, 13 hyväksytty.

hylätty. Yksi, kaksi, viisi. Ei. 131. 131. Puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 132. Puo- hylätty. 118. Ei vaan, kam- ei vaan kompromissi 18 Hyväksytty. 136. Hyväksytty. 19. Hyväksytty. 139. Hyvä. Eh, puolesta vastaan. Tarkistamme. Hyväksytty 140.

Ei vaan vaan 160 korjaa puheenjohtaja puolesta vastaan hyväksytty. 161 vedettä pois, 162 läpi. 163 hylätty. 23 hyväksytty. 173 Hyväksytty. 174. Hyväksytty. Tarkistamme. False, sorry. Hylätty 175, 176. Hylätty. 178. Hylätty. 177 hylätty. Tarkistamme. Hylätty. 179 puolesta vastaan hylätty. 180 puolesta vastaan hylätty. 181 puolesta 182 puolesta vastaan hyväksytty 183 puolesta vastaan, hyväksytty 184, ei vedetty, hetkinen, 185 niin puolesta, hyväksytty 1, 2, siis kompromissi 24, hyväksytty 189 puolesta, myöhäisessä vaiheessa vedetty pois. 25. Kompromissi 25 puolesta hyväksytty. 26 puolesta hyväksytty. 1, 4 puolesta hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta hyväksytty. 197 puolesta hyväksytty. Y- vedetty pois. 198 puolesta hyväksytty. 199 puolesta vastaan. Tarkistamme. 199. hylätty 200 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 28 hyväksytty 202 hyväksytty 205 hyväksytty 206 hyväksytty 29 hyväksytty 1 hyväksytty 2 hylätty kolme, hyväksytty neljä, neljä on rauennut, kuusi, hyväksytty, kompromissi yksi, hyväksytty, yksitoista, hyväksytty, kaksitoista ja kolmetoista, 12, 13 hylätty, neljätoista, tarkistamme. hylätty. 15 hylätty. 16 läpi. 17 hyväksytty. 18 hyväksytty. Kompromissi 2 hyväksytty. 21 hylätty. 24 hyväksytty. 25 hylätty 20, äh, rauen, 26, 27 hyväksytty, 26 meni läpi, 27 myös, 28 hyväksytty, 29 hyväksytty. Loppuäänestys. äänestys. Vielä viimeinen äänestys. Yksi minuutti vielä. 30 puolesta, 5, 3 vastaan. Viimeinen on yksi ainoa äänestys. Syvän ja minun tarkistuskomission delegaatio, delegoitujen säännökseen koskee tullikoodeksia. Kiitoksia valtavasti työtä yhden äänestyksen takia. Hienoa. Suuret kiitokset kaikille. <coughs> Suuret kiitokset kaikille valtavasta työmäärästä. How late are we? Komissio Komission jäsen kysyi, mistä me olemme puhuneet. No me olemme äänestäneet äh, äh, parlamentin näkemyksestä koko sisämarkkinastrategiasta, miet- sisämarkkina, äh, mietintö ja sitten epäreiluista kaupankäyntiä, kaupankäynnistä sisämarkkinoille hyvin tärkeitä asioita. Samoin kuin tulevatkin mietinnöt kaupasta. Ja me äänestimme myös virtuaalivaluutasta ja selvitimme sen äh, virheen, jonka Moskovicin tiimi teki äh, tullikoodeksissa, joka olisi äh, iskenyt aika lujasti vientiin ja tuontiin. No niin, jos kaikki nyt voisivat istuutua, niin voimme aloittaa. Seuraava asiaistuslistalla on keskustelu vaara puheenjohtaja Andrus Ansipin kanssa, joka on siis komissiossa vastuussa digitaalisista sisämarkkinoista. Tämä on osa jatkuvaa keskustelua, vuoropuhelua komission työohjelmasta ja annan välittömästi puheenvuoron komission jäsenelle, joka kertoo meille digitaalista sisämarkkinoista ja otan välittömästi myös puheenvuoro pyynnöttä, mikäli haluatte esittää kysymyksiä. Kiitos. So, thank you very much for uh, inviting me. Uh, This is uh, my second meeting uh, already today. Kiitoksia siitä, että kutsuitte minut paikalle. Tämä on toinen kokoukseni ja tänään täällä parlamentissa. Ja jotkut parlamentin jäsenet olivat tuossa ensimmäisessä kokouksessa jo läsnä ja nyt olemme yhdessä taas kerran täällä toisessa kokouksessa. Missä nyt mennään digitaalisten yhtenäismarkkinoiden suhteen mm, ja siihen liittyvien ehdotusten suhteen? Ne, jotka muistavat että ne muistavat digitaaliset yhteismarkkinastrategia käynnistettiin viime toukokuussa ja sitten esitimme jo kaksi ehdotustakin asiasta. Molemmat niistä ehdotuksista käynnistettiin joulukuussa. Ne liittyvät myös tiukasti yhteen teidän valiokuntanne työn kanssa. Yksi ehdotuksista koski sopimussäännöksiä. Kuten tiedätte, meillä on 28 eri säännöstöä, jotka liittyvät konkreettisten hyödykkeiden myyntiin ja potentiaalisesti meillä on myös sitten internetmaailmassa 28 eri säännöstöä. Ehdotusten mukaan meillä olisi kaksi internetmyyntiin liittyvää säännöstä, jotka siis käsittävät sekä konkreettisia hyödykkeitä että digitaalista sisältöä. Mielestäni on erittäin tärkeää aloittaa copyright-uudistuksesta – Euroopan unionissa. Ja meillä on tilanne, jossa 35 prosenttia eurooppalaisista käyttää ainakin 10 päivää vuodessa oleskelun jossain toisessa EU-jäsenvaltiossa. Ja monet näistä, jotka matkustavat toisessa EU-valtiossa, haluaisivat maksaa veronsa laillisesti ostetusta sisällöstään, mutta äh, tekijäoikeussäännösten vuoksi niin näin eivät voi tehdä. Ja samalla tiedämme, että 28 prosenttia internetkäyttäjistä käyttävät VPN digitaalisen sisällön hankkimiseksi. VPN käyttäminen ei kuitenkaan ole säännönmukaisesti ilmaista, 80 euroa kuukaudessa, 20 euroa kolmessa kuukaudessa, jos siis ihmiset ovat valmiita maksamaan siitä, että saavat digitaalista sisältöä käyttöönsä VPNllä, Ne eivät ajattele toimivansa määrin, mutta oikeudenhaltijat eivät saa korvausta. Minusta on täysin käsittämätöntä ymmärtää sitä, että miksi tällaiset siirtävyysrajoitteet ovat edelleen olemassa. Jos ihmiset ovat jo kerran maksaneet siitä, että saavat digitaalisen sisällön käyttäytönsä, käyttöönsä asuinmaassaan, miten joku voi sitten sanoa, että ei, ei sitä ei saa käyttää? Että et saa samoja pelejä, musiikkia, elokuvia, urheilua käyttöisi toisessa EU-jäsenvaltiossa. Mutta tiedän, että jossain jäsenvaltioissa poliitikot haluaisivat vastata tiettyjä aikarajoja ja sanoa, että no kyllä 7 päivää, 30 päivää, jotain sellaista. Sen ajan tuo siirrettävyys on sallittua. Minusta se ei ole hyvä ajatus, koska Jos haluaa asettaa tällaisia konkreettisia aikarajoja, niin mitä sitten sanotaan vaikkapa Malmössä tai Kööpenhaminassa asuville? Joka päivä 50 000 ihmistä ylittää sillan, sillan siellä, koska asuvat yhdessä maassa, mutta työskentelevät toisessa. Sama koskee esimerkiksi Ranskaa ja Luxemburgia, tai Bratislavaa ja Viiniä. Joka päivä ihmiset ylittävät rajoja, koska he työskentelevät yhdessä maassa ja asuvat toisessa. No mitä sitten pitäisi tehdä? Pitääkö ryhtyä harmonisoimaan lomanpituuksia Euroopan unionissa? Ei taida olla kaikkein fiksuimmasta päästä tuokaan idea. Ja ihmiset eivät käytä näitä mobiililaitteita vain silloin, kun ovat lomalla. Jotkut joutuvat matkustamaan, koska heidän työnsä edellyttää sitä. Työpaikka on tänään Belgiassa, huomenna Ranskassa ja ylihuomenna Saksassa. Täytyykö sitten asettaa rajoja sen suhteen, miten monta päivää voi työskennellä toisessa EU-jäsenvaltiossa vuoden aikana? Minusta ehdotus konkreettisten aikarajojen asettamiseksi on myös perusoikeuksia vastaan, koska silloin täytyy ryhtyä seuraamaan ihmisiä, minkä tyyppistä sisältöä seurataan. Aha, kuuntelit laulun 4 minuuttia 32 sekuntia. Toinen, toinen kappale vielä siihen perään. Miksi se kappale? Miksi tuo elokuva? Tästä ratkaisusta tulee kallis ja minun käsitykseni mukaan se on myös aivan perusoikeuksien vastainen. Eli täytyy asettaa konkreettinen jakolinja ja se on tämä tilaus. Ihmiset, jotka matkustavat, miten monta minuuttia päivässä, miten monta päivää vuodessa käytetään toisessa jäsenvaltiossa, ei sitten enää ole relevanttia. Jotkut vertaavat tätä verkkovierailukustannuksiin. Kyllä, siellä päätimme asettaa rajoitteita, mutta, mutta kun puhutaan verkkovierailurahoista, silloin käytetään toisen verkostoa. Nyt pysytään sisällön, puhutaan sisällön siirtämisestä. Sehän on jo omaa. Siitä on jo maksettu, jotta siihen saisi, sitä saisi käyttää. Miten joku voi sanoa, että toisessa maassa täytyy maksaa vielä uudelleen? Tai sitten tuota sisältöä ei pääse katsomaan. Tässä asiassa äh, olen toiveikas, mutta tiedän, että asiantuntijatasolla aivan liian moni maa on esittänyt epäilyksensä sen suhteen, että sallitaan siirrettävyys asettamatta konkreettisia päivärajoja. No sitten tiedän, että jotkut maat ja jotkut poliitikot haluaisivat saada pidemmät siirtymäajat. Nyt on puhuttu puolesta vuodesta. No, se on ihan kohtuullinen, ainakin minun mielestäni. 15.6.2017 lähtien Euroopan unionista poistuvat verkkovierailumaksut kun ihmisten ei tarvitse maksaa noista kalliista verkkoverolomaksusta, he haluavat käyttää paljon enemmän omia mobiililaitteitaan, kun matkustavat muissa EU-maissa. Ja meidän täytyy tarjota laillinen tapa saada näitä palveluja käyttöönsä niille ihmisille, jotka haluavat käyttää 15.7.2017 eteenpäin mobiililaitteitaan, Jos emme siihen kykene, niin sitten eh, nämä ihmiset käyttävät yhä enenevässä määrin VPNää. Jopa 68 prosenttia elokuvakatsojista Euroopan unionissa ovat sanoneet, että he käyttävät niin sanottuja eh, vapaasti ladattavia elokuvia. Joko laillisesti pääsee, tai sitten ladataan muuten vaan. Silloin ihmiset siirtyvät lataamaan netistä paljon enemmän. Ja se merkitsee sitä, että palveluiden luojat ja oikeudenhaltijat eivät saa korvausta. Tämä oli meidän siirrettävyysehdottavuutemme ja vielä kerran haluaisin sanoa ja haluaisin pyytää teitä tukemaan tätä pakettia ja tätä ehdotusta, koska tämä on äärimmäisen tärkeä ehdotus. Sadan megahertsin ehdotus tänä vuonna Tämähän liittyy kuluttajakysymyksiin joka tapauksessa, sillä tänä päivänä ei ole minkäännäköistä selvyyttä tai mm, ennakoitavuutta. Sidosryhmät, puhutaanko tässä perinteisistä televiestintäalueen palveluista tai yleisradiotoiminnasta? Ei tiedetä, miten kauan näitä taajuuksia voidaan hyödyntää meidän täytyy tarjota ennakoitavuutta sidosryhmille, ja jos selvyyttä tarjotaan, niin silloin meidän täytyy olla valmiita myös tekemään investointeja. Vaan kaksi päivää sitten käynnistimme teollisuuden digitalisointipakettimme. Ja voimme todeta, että tuo pakettikaan ei liity niin paljon siihen, mitkä ovat kuluttajakysymykset, mutta Teollisuus, jolla ei ole kansalaisia tai kuluttajia, on tietysti äh, aivan äh, absurdia, joten nämä asiat liittyvät selkeästi toisiinsa. Siitä syystä myös nämä digitaaliset markkinat ovat tärkeä askel eteenpäin. Ja haluaisin pyytää teidän tukeanne myös tässä paketissa. Kysymys on myös uudesta sähköisen hallinnoinnin toimintasuunnitelmasta, joka koskee myös kansalaisiamme. 25.5. toivottavasti käynnistämme tämän sähköisen kauppakäynnin paketimme. Tänään, kuten tiedätte, saimme tietoa toimialakohtaisista kyselyistä. Ja meillä oli myös tällainen ostoskysely. Näiden tulosten pohjalta vain yksi kolmas osa kansalaiset, jotka ovat pyrkineet ostamaan hyrkeitä tai palveluita toisesta jäsenvaltiosta, onnistuivat siinä. Vain kaksi prosenttia niistä, jotka halusivat ostaa jotain toisesta EU-jäsenvaltiosta, eivät päässeet näille verkkosivuille. 27 prosenttia niistä, jotka pääsivät verkkosivuille, eivät voineet rekisteröityä, koska he olivat väärästä maasta. koska heidän IP-osoitteensa oli väärä. Jopa 32 prosenttia niistä, jotka olivat niin onnekkaita, että onnistuivat rekisteröitymään sivulle, eivät voineet maksaa. Luottokortteja ei hyväksytty. Meillähän on SEPA-alue, yhtenäinen maksualue Euroopassa. Teoreettisesti se merkitsee sitä, että että meidän ei tarvitse hyväksyä tällaisia selityksiä tai on vaikea hyväksyä teidän luottokorttianne tai jotain muita maksutapoja. Todellisessa elämässä kuitenkin 32 prosenttia niistä, jotka onnistuivat rekisteröitymään internetsivustolle, eivät kyenneet maksamaan siellä. Me emme haluan sanoa, että kaikkien täytyy hyväksyä Mastercardit ja Visa-kortit. Se on ihan yrittäjän valinnan mukaista. Jos sanotaan, että Mastercard on se luottokortti, joka hyväksytään, niin silloin täytyy hyväksyä Belgiassa myönnetty ja Ranskassa myönnetty Mastercard. Eli Monilla on myös näitä jakeluun liittyviä ongelmia. 32 prosenttia ja 36 prosenttia. Heillä oli näitä maksuongelmia. Yhteensä 36,6 prosenttia onnistui on ostamaan jotain toisesta EU-jäsenvaltiosta internetissä. Kysymykseni onkin, Onko kyseessä silloin yhtenäismarkkina-alue, vain yksi kolmasosa ihmisistä onnistuu ostamaan jotain yli rajojen? Toivottavasti teillä kaikilla on ollut mahdollisuus katsoa tätä Biokin tekemä videon. Jos ei, niin katsokaapa YouTubesta Beok ja maarajoitukset, äh, geoblocking. Ja näin saatte hyvin keskitytyn katsauksen siihen, missä tällä hetkellä mennään. Meidän täytyy muuttaa tilannetta. Haluaisimme esittää velvoitteen siitä, että myydään kuten kotimaassa, mikä ei merkitse sitä, että yrittäjien että se merkitsee sitä, että on velvoite toimittaa tavara Komissiossa sanottiin myös sitä, että pekoyritykset eivät joudu toimittamaan tavaraa, mutta suuryritykset joutuisivat. En usko, että poliitikko voi mennä määräilemään siitä, että jotkut yritykset joutuvat toimimaan tappiolla. Esimerkiksi jotkut vähittäismyyjät, joilla on omat myyntijärjestelmänsä ja omat jakelujärjestelmänsä, se jää sellaisekseen. Muualla on oma internetmyyntijärjestelmä, mutta ei ole omia jakelujärjestelmiä. Mutta on tällaisia noutopisteitä. Ja mutta silloin taas kansalaisuus tai luottokortti ei hyväks, ei hyväksytä. Joku yksityinen palveluntarjoaja sitten voi toimia, voi noutaa nämä äh, tuotteet ja toimittaa ne paikalle. Tai jos haluaisin vaikka antaa lahjan tyttärelleni. Niin nyt sanotaan, että minun luottokorttini ei hyväksytä, koska se on myönnetty väärässä maassa. ovat valmiita hakemaan äh, tavarat, mutta meillä on tällaisia ongelmia. Meidän täytyy tähän löytää ratkaisu. Meidän täytyy luoda yhtenäismarkkinat kerran, jälleen kerran. 20 vuotta sitten onnistuimme siinä, mutta vain sen fyysisessä merkityksessä. Nyt, koska talous ja elämämme on yhä digitaalisempi, niin nähdään, millä tavalla nämä samat kaupan esteet syntyvät ja ne ovat yhä korkeammat. Meidän täytyy ne repiä maan tasalle ja saada aikaiseksi yhtenäismarkkinat Euroopan unioniin. Puhutin tästä e-commerce sähköisen kaupankäynnin paketista ja kun puhutaan jakeluongelmista, niin silloin meidän täytyy myöskin käsitellä näitä pakettien jakelukysymyksiä. Kuten tiedätte, asia on aika monimutkainen Euroopan unionissa. Kaikkein matalimmat jakeluhinnat, kun puhutaan kahden kilogramman paketista ja rajoylittävät ylittävät hinnat on Alankomaissa 10 euroa 50 senttiä. Kotimaan hintojen ja rajoja ylittävien hintojen Euroopan unionin sisällä on myös kaikkein matalin Alankomaissa. Siellä on vain 1,6-kertainen ero. Mutta e, toissa EU-valtioissa kotimaisten ja ulkomaanhintojen väliset kuljetushinnat voivat olla 22-kertaiset. Kuka kykenee maksamaan tällaisia korkeita hintoja? Emme me halua ryhtyä sääntelemään Euroopan unionin tasolla näitä pakettiakeluhintoja, pakettijakeluhintoja, mutta haluaisimme kyllä enemmän avoimuutta, että luotaisin jonkunnäköisiä esimerkiksi vertailu internetsivustoja, Ja toivottavasti näin sanan aikaiseksi myös todellista kilpailua. Jos todellista kilpailua syntyy, niin olen varma, että kansalaiset ja yritykset saavat myös sitten parempia hintoja, jotka voivat helpommin maksaa. 50 prosenttia maksaa? Eh, 50 prosenttia kansalaisista joutuu törmäämään kuitenkin näihin hirvittäviin esteisiin. Eli meidän täytyy saada selvyyttä näihin kysymyksiin. Syyskuussa esitetään toinen sisältöpaketti, ja me puhumme siinä tekijänoikeusuudistuksesta, rajoja ylittävästä käytöstä, jonka täytyy olla paremmin saatavilla kuin tähän mennessä. On selvää, että meidän täytyy käsitellä myös näitä poikkeuksia. Puhun koulutukseen liittyvistä poikkeuksista, kirjastoista, vammaisista. Meidän täytyy löydä myös ratkaisu siihen, millä tavalla Marrakeshin sopimus voidaan ratifioida, sillä on todella sääli, ettei Marrakeshin sopimusta ole jo voitu ratifioida. Kolme vuotta on jo kulunut sopimuksen allekirjoittamisesta. Ja nyt on syntynyt jonkunnäköisiä toimielinten välisiä kiistoja ja tuomioistuimen täytyy sitten tehdä päätös siitä, kuka, ratifioi, kuka on ratifioinut tämän sopimuksen Euroopan unionissa. Me haluaisimme tarjota oman ratkaisumme vaikka tuomioistuin ei tarjoaisikaan sellaista syyskuuhun mennessä, mutta yhdessä tämän sisältöpaketin kanssa haluaisimme tarjota ratkaisun siihen, millä tavalla täytäntöön pannaan oikeasti Marrakeshin sopimusta Euroopan unionissa, joten toivon, että tässä prosessissa onnistumme. Kuten totesin, on todella sääli, että me kyenneet siihen viimeisen kolmen vuoden ajan. Sitten tietojen vapaa liikkuvuus. Tämä ehdotus tehtiin jo marraskuussa. Vapaa datavirta kautta Euroopan unionin on tärkeää. Me tiedämme, että joissain jäsenvaltioissa – Paikallinen data on erittäin suosittua, mutta se on umpikuja, sillä monissa tapauksissa on mahdotonta tarjota laadukkaita palveluja, jos tuo data lokalisoidaan suhteellisen pieniin jäsenvaltioiden puhutaan esimerkiksi Scanian verkottuneista rekoista. Scania on jo valmistanut näitä yli 200 000 ja he saavat joka minuutti tietoa niistä. Ja ne tarjoavat tietoa siitä, millä tavalla huoltoa ja tekniikkaa voidaan parantaa, koska tiedetään missä rekat ovat ja mihin ne aikovat mennä. Voidaan järjestää myös tällaisia rekkajunia. Voidaan säästää, tehdä säästöä tällä tavalla. Mutta mitä tapahtuu verkottuneille autoille sitten, kun ne ylittävät rajoja? Ja tieto paikallistetaan vain yhteen maahan. Täytyykö huoltokeskukset laittaa joka ikisen EU-jäsenvaltion mukaan lukien Luxemburgin tai pienen Viron, josta minä olen kotoisin, Silloin ei saada hyötyä suoraan massadatasta. Esimerkiksi lääkkeet, jos puhutaan jostain diagnoosista, vain 3, 4, 5 tapausta vuodessa. Minkä näköistä hyötyä tai minkälaista korrelaatiosta voidaan puhua? Mitä voitaisiin löytää? Samankaltaisia malleja voitaisiin löytää jos meillä on vain viisi tapausta vuodessa. Ja aivan mahdotonta. Ja siitä syystä meidän täytyy luoda ympäristö Euroopan unionissa, jossa datavirtojen virtaaminen kautta Euroopan on mahdollista. Siitä syystä meidän täytyy myöskin huolehtia sellaista ympäristöä, joka mahdollistaa vapaat ja turvalliset datasiirrot – eri maiden välillä. Sillä digitaalinen liike-elämä on globaalia sellaista. Kaikki hyötyvät tästä massadatasta. ALV-ehdotus sitten, sekin tulee marraskuussa. Teollisten tekijänoikeudet ja niiden täytäntöönpano. En puhunut mitä Ja Toinen tekijänoikeusuudistus, tietoverkkoturvallisuus, tiedonanto, audiovisuaalinen mediapalveludirektiivi, televiestintäsääntöjen uudistus, joka on myös erittäin tärkeä kuluttajan näkökulmasta katsottuna. Ja myös palveluntarjoajan näkökulmasta katsottuna. Eli Tänä vuonna tuodaan tuloksia kaikille. Paljon työtä odotettavissa. Olen ilahtunut siitä, että Euroopan komissio on jo nimennyt kolmen ensimmäiseen ehdotukseensa esittelijät ja toivottavasti saamme aikaiseksi konkreettisia tuloksia jo ennen kesälomia. Kiitoksia. Ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Excellent. So, on my list... Hienoa. Listalla on... Uh, Virginia Rosere, Dan Dalton, Sabine and Pascal Aramon, myself. Do, do other... Onko vielä muita? Aloitetaan koordinaattoreista. Andreas, haluatko sinä puhua? Et. Evelyn. Ja, danke schön. Ich hatte mich nicht zu Wort... Kiitos. En pyytänyt äh, puheenvuoroa koska yleensä koordinaattorit puhuvat ensin, tai, ja koordinaattorit saavat sen pyytämättä. Ensinnäkin äh, kiitokset puheenvuorostanne, jossa oli paljon aiheita. Haluaisin teiltä saada tietää aiheesta, josta te ette puhuneet. Nimittäin, miten tapahtuu äh, jakamistaloudelle, mikä on tämä aika ähm, jana siinä, koska tämä meitä parlamentaarikkoja ja kansalaisia kiinnostaa. Toisekseen eh, online-sisältö, eh, konkreettiset eh, hyödykkeet, nämä ovat tärkeitä asioita, joista puhutaan myös Euroopan parlamentissa. Minä olen online-sisältö mietinnön laatija enkä voi luvata, että olisimme valmiita ennen kesätaukoa, koska asia on niin monitahoinen. Ja teemme yhteistyötä oikeusvaliokunnan kanssa ja haluamme työskennellä hyvällä ja järkevällä tavalla. Jos me toimimme liian nopeasti, niin meillä on loppujen lopuksi tulos, joka ei ole kestävä ja sitten kestää sitäkin kauemmin näissä neuvotteluissa neuvoston kanssa, joten haluan tehdä hyvää työtä, mutta haluan kuitenkin viedä sen päätökseen vielä tänä vuonna niin, että te sen tiedätte, mutta ei ennen kesätaukoa, ei hyvällä tahdollakaan. Heinäkuun äh, täysistunto se ei millään muotoa ehdi. On kuitenkin paljon kysymyksiä, mitä tulee online-sisällön ja konkreettisten hyödykkeiden välillä ja niiden määritelmien, koska tässä on hyvin paljon tällaisia harmaita vyöhykkeitä, kun katselee näitä määritelmiä, mikä ohjelmisto ja missä yhteydessä kuuluu yhteen tai toiseen näistä asioista. Tämä on asia, jota pitää työstää vielä niin, että tämä oikeus epävarmuus saadaan poistettua. Ja kun me puhumme näistä konkreettisista hyödykkeistä, niin silloin kysymys herääkin. Ja DSM-päätöslauselmassa parlamentissa sanomme myös selkeästi, että ongelma on se, että meillä on erilaiset oikeuskäytännöt, onko ostettu online vai offline. Ja tämä aiheuttaa hämäännystä kansalaisten joukossa. Ja samoin se on myös suuri haaste PK-yrityksille, kun ne eivät voi olla varmoja, tai parlamentti ei ole varma, äh, haluammeko me tehdä tätä. Ei se välttämättä muuten ole ongelma, jos myy pelkästään online, siis verkkokaupoille. Mutta sitten kun on uusia bisnesmalleja, online, offline, yhdistelmä niistä niin, ja sitten joudutaan tekemään ero näiden välillä, niin minusta tämä on hyvin epämääräinen tämä määritelmä, jonka komissio on tehnyt. Kiitos. Dan Dalton. Dan. Thank you, Chair, and thank you, Commissioner. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen. On oikein hienoa, että olette täällä. Ensinnäkin siirrettävyydestä, siitä on pitkään jo keskusteltu olen sitä mieltä, että olette aivan oikeassa. Yleensä en sano näin. Yleensä ryhmässämme emme anna vahvaa tukea komissiolle, mutta tässä asiassa mielestäni olette oikeassa. Teillä on oikea lähestymistapa, jolla suojellaan territoriaalisuutta ja käsitellä tätä ongelmaa. Minulle tärkein ongelma. Niin olen hieman huolissani, että johtaako tämä jonkinlaiseen koko Euroopan kattavan lupaan tapa, jolla asia voidaan ratkaista, koska sitä, että saadaan nämä autentifioinnit oikein, olen aivan oikein yhtä mieltä aikarajoista. Mitään aikarajoja ei pitäisi olla. Sitten kun meillä on aikarajoja, niin sitten, tule, sitten joudutaan eroon tästä oikeutuksesta. Ja näin voidaan kertoa joka tapauksesta. Autentifiointi on erittäin tärkeää, se pitäisi saada oikein, ja jos näin on, niin sitten jätetään ovi auki territoriaalisuushaasteisille. Olette aivan oikeassa, olette tunnistaneet ongelman aivan oikein ja tuen vahvasti teidän lähestymistapanne digitaalisista sopimuksista. Mitä te ajattelette tästä tilanteesta, jossa meille on tulossa varmaankin erilaisia sääntöjä online ja offline ostoksille? Miten tämä tulee toimimaan? Onko tässä vaarana, että sekaannusta tulee paljon? tietenkin online- ja offline-muodit usein yhdistyvät. Minua kiinnostavat että tästä. Voisimme sanoa, että meidän pitäisi olla vähän varovaisia, koska emme voi pakottaa yrityksiä myymään sellaisen markkinan, minne ne eivät halua, varsinkin kun siihen liittyy ALV-säännöt ja muut, jotka voivat olla hankaliakin. Tuen yleisesti ottaen sitä, mitä yritätte tehdä, mutta pitää varmistaa, että tämä menee oikein, koska muussa tapauksessa voi olla niin, että pakotamme ihmiset pois internetistä yritystensä kanssa kokonaan. Tästä, tätä on varrittava. Sitten olen hieman huolissani keskustelusta, joka koskee digitaalisopimuksia, eh, kun, kun käytetään dataa valuuttana. Tämä olisi tai siis tällaista systeemiä, joka tekisi lopun ilmaisista sovelluksista. Ne ovat suosittuja, niitä käytetään joka päivä ja siihen on puututtava hyvin huol- varovaisesti. Mainitsitte myös YouTuben mikä on tietenkin hyvä, mutta toivon, että et halua, että joulumme, joudumme maksamaan siitä videosta, jonka mainitsitte. Eikä, en halua mitään Se kannusta kylvää komissio, mutta meillä oli Oettinger täällä eilen ja kysyin häneltä ehdotuksista, jotka koskevat YouTuben kaltaisten palvelujen niihin kohdistettuista me, me maksuista tai vero, veroista ja on sanottava, että vastaus, joka sanoin Oettingeriltä, ei ollut kovin niin Hän ehdotti, että komissio on menossa tällaiseen maksusuuntaan. Ja hän myös totesi, että suuret julkaisijat ovat ongelmissa ja uskonpa, että syy sille on se, että ne eivät ole vielä sopeutuneet digitaaliseen maailmaan. Kilpailua on paljon enemmän kuin aikaisemmin ja, ja sitä, sille ei mahda mitään on sopeuduttava. Minun vetomukseni olisi älkää ryhtykö sääntelemään näitä asioita, koska sitten teette lopun tavasta, jolla monet ihmiset käyttävät internetiä haluaisin sitoumuksen teille, että komissio ei lähde tällä linjalla, mutta se on varmaan vaikea teille. Vielä viimeinen vetoumus jakamistaloudesta on Gebhardkin se mainitsi. Siinä on pohdittava kuluttajia. He pidävät jakamistaloudesta ja haluavat jakaa. Meillä on miljoonia yrittäjät perustamassa uusia yrityksiä paikkoihin, joissa edes olevan markkinoita, joten älkää tehkö siitä loppua minä lähden tästä nyt samantien vessaan, mutta pala, paraan aivan pian, kunhan vastaatte. Lupaan. Long morning. Teacher Sharon. Aamupäivä on ollut pitkä. You and, uh... Kiitos. Kiitos, että olette tulleet tänne ja johtuen uh, niin pitkästä äänestysrupeamasta meitä ei ole täällä ikävä kyllä tämän enempää. Teidän agendanne on kuitenkin erittäin tärkeä tälle valiokunnalle ja meidän pitäisi tavata huomattavasti useammin olen myös, tai kiitos teidän, me olemme päässeet eteenpäin sanoista toimiin. Olemme nähneet ensimmäiset ehdotukset komissiolta. Ja ainakin minun ryhmäni puolesta voin luvata, että teemme kaikkemme, jotta agendaa saataisiin vietyä eteenpäin, koska me haluamme toteuttaa asioita. Mainitsitte paljon äh, erilaisia ehdotuksia, en nyt mene yksityiskohtiin, mutta haluaisin tietää teidän viimeisimmästä aloitteesta, äh, IGA, äh, sähköinen hallinnointa, äh, joka on hyvin tällainen äh, konkreettinen asia, jolla voidaan äh, estää erilaisia esteitä sisämarkkinoilla, mutta se voi olla myös aika kallista. Te sanoitte, että ei ole EU-rahoitusta, vaan laskette yksityisiin kumppanuuksiin ja jäsenvaltioiden tukeen. Oletteko te huomioineet taloudellisen ja poliittisen tilanteen Euroopassa nyt ja miten te luulette, että jäsenvaltiot lähtevät tähän tärkeään asiaan mukaan? Sitten otan vihreät ja sitten Sabin tai Pascal päättää, kumpi puhuu EPP nimissä Silloin jokainen ryhmä on puhunut. Apologies. Pyydän vain anteeksi, minun täytyy myös lähteä, ei vessaan, mutta minulla on äh, puhemiehistön kanssa tapaaminen. Okei. Okay. Kaikki muut puhujat saavat puhua sitten todella tiiviisti minuutin. Sitten komission jäsen saa vastata. Me olemme hieman myöhässä, mutta jos te voitte, niin jatketaan kello 12.10 asti. Mutta viimeiset 20 minuuttia puhumme moottorajoneuvojen tyyppimerkinnästä, joka on myös hyvin tärkeä asia kuluttajille koko Euroopassa. Julia, sitten Savin ja Pascal, päättäkää kumpi teistä puhuu. Thank you, Vice President. And... Kiitoksia, varapuheenjohtaja. Ja on mukava nähdä teitä täällä taas tänä aamuna. Tällä kertaa lupaan, että jään paikalle kuuntelemaan vastaustanne. Toiseksi olen täysin samaa mieltä siinä, mitä sanoitte siirrettävyydestä ja maarajoista on tärkeää, että te johdatte tätä kysymystä. Ja haluan mainita, että vaikka on hyvä, että maaliskuussa meillä sitten lopuksi, äh, toukokuussa meillä lopuksi onkin ehdotuksia tässä suhteessa, niin komission julkinen kuuleminen on osoittanut, että kansalaisille maan rajoitteet ovat kaikkein tärkein kysymys. On tärkeää, että komissio vie tätä asiaa eteenpäin. Me tiedämme myös, että äh, tekijänoikeuspaketti on viety eteenpäin syyskuun, mutta haluaisin huomauttaa, että kaapeli- ja satelliittidirektiiviin tämänhetkiset kuulumiset eivät vaikuta, jotka siis liittyvät copyrightiin, tekijänoikeuksiin, ja ne voitaisiin käsitellä nopeasti. Olemme saaneet myös ristiriitaista tietoa sen suhteen, mikä Marrakeshin sopimuksen tila on. Olemme saaneet tietoa siitä, mikä on tämä aikaraja, kun Marrakeshin sopimus työnnettiin neljänteen vuosipuoliskoon, äh, neljännekseen. Jos voisitte selventää tätä, se on tärkeää, että se on erillinen paketti, koska käsittääkseni Marrakeshin täytäntöpano on täysin ristiriidaton kysymys. Voimme viedä sitä eteenpäin nopeasti ja toivoisin, että se voidaan myös täytäntöön panna asetusmuodossa niin, että me menetä uutta kahta vuotta tässä täytäntöönpanovaiheessa. Myös tekijänoikeuspaketissa luetteloidaan tekijänoikeusehdotus ja kaapeli- ja satelliittiehdotus, mutta on epäselvää, millä tavalla komissio aikoo hoitaa tämän täytäntöönpanon. Aiotaanko tarkastella uudelleen direktiivi vai aiotteko ottaa esille infosokehdotuksessa tämän täytäntöönpanon. Mainitsitte myös koulutuksen ja kirjastot. Ette maininnut tutkimuspoikkeuksia. Tiedonurkinta on tietysti esillä erikseen, mutta meillä on myös muita tärkeitä tekijänoikeuksiin liittyviä kysymyksiä, jotka ovat oleellisia tutkijoille ja haluaisin kuulla, että aiotaanko tehdä joku tällainen yleispoikkeus tutkimus- ja koulutuskysymyksissä vai onko tarkoitus tehdä erittäin, eriyttää ne toisistaan. Dalton mainitsikin jo tärkeitä kysymyksiä, jotka liittyvät mahdolliseen YouTube-veroon. En oikein käsitä, miten sellainen voisi toimia, saako se kaupankäynnin direktiivin puitteissa. Olen ymmärtänyt, että ette halua sitä avata uudelleen, ja jos näin on, niin sellainen alusta, joka mahdollistaa kolmansien osapuolien videoiden lataamisen sinne, ei sitä voida verottaa. Eli haluaisin, että selventäisitte tätä, ettei tällaista ö, safe harbor-periaatetta mennä enää sörkkimään. Tässä aiheessa on myös ollut yllättävää se, että komissio on päättänyt käydä neuvonpitoa tästä liitännäis tekijänoikeudesta. Me parlamentissa äänestimme jo sitä vastaan minun mietintöni yhteydessä vuosi sitten, niin millään muotoa kyseessä ei ole mikään uusi aihe, vaikka komissio nyt pyytää lisääkin, ei pelkästään lehdistöjulkaisijoille, vaan muillekin kustantajille. Miksi tämä tulee uudelleen esille, vaikka parlamentti on kerta toisensa jälkeen tällaisia ehdotuksia vastustanut? Ja miksi tämä yksi asia jarruttaa koko tekijänoikeuskysymystä, vaikka puheenjohtaja Juncker on todennut, että se on komission huippuprioriteetti. Kiitos. Ja, zunächst von meiner Seite aus. Niin, kiitos siitä, että meillä on mahdollisuus jälleen vaihtaa mielipiteitä. Haluaisin palata muutamaan asiaan, esimerkiksi siirrettävyys, siitä on puhuttukin täällä, ja se, että millä tavalla tarkistetaan, mikä on se asuinpaikka, joka on tämä ratkaiseva asia. Olen samaa mieltä kanssanne, että eh, tällainen aikaraja ei ole järkevä, mutta sillä edellytyksellä, että asuinpaikka kuluttajan asuinpaikka, tilaajan asunpaikka on määritelty ja tarkistettu hyvällä tavalla. E, ja silloin ei tule mitään ongelmaa. Te olette aikaisemminkin sanoneet, että te pidät, äh, hyväksytte e, elokuville territoriaalisen perusperiaatteen ja että nämä lisenssi äh, luvat niin, että tämä kaikki toimii. Mutta Tätä ei kuitenkaan ole komission ehdotuksessa tarkemmin määritelty. Se on delegoitu säädös. E, eli tuleeko tässä nyt sitten konkreettisia lakeja, sääntöjä? Tämä on erittäin tärkeää, koska kysymys on palvelun tarjoajasta ja palvelun ostajasta ja heidän välisestä suhteestaan. Sitten toinen asia, tämä ei-oikeutettu maarajoitus ja nämä ongelmat IP-osoitteiden, luottokorttien kanssa. Yhtäältä, jos puhutaan mukana viemisestä siirrettävyydestä, sillä on tietyt rajoitukset, kun tarkistetaan asuinpaikka. No, ainakin luottokorteissa se pitäisi puuttua poistaa. Ehkäpä tässä pitäisi eriyttää nämä toisistansa ja antaa erilaiset säännöt. Esimerkiksi Alankomaiden rautatie, se liput voi ostaa liput voi ostaa netistä, mutta minun pitää maksaa se alankomaalaisella pankkikortilla. Ja heti kun olen Belgiassa tai Saksassa, niin en voikaan. Tärkeää koko strategialle on se, että parannetaan infrastruktuuria – te puhuitte myös radiotaajuuksista. Siinä on asia, jossa meillä on valtavia eroavaisuuksia jäsenvaltioiden välillä ja esimerkiksi vapaiden taajuuksien kohdalla. Miten te näette, että miten tämä tulee kehittymään tulevina vuosina? Millä tavalla saisimme hieman yhtäläisyyksiä maiden välille? Ja miten te näette telekommunikaatiosektorin kilpailu? tilanteen. Esimerkiksi Saksassa on Vectoring, joka on pyrkinyt uudelleen monopolisoimaan markkinoita. Tämä on asia, joka on nyt myös komission käsiteltävä. Mitä tulee audivisuaaliseen direktiivin. Tätä tulemme käsittelemään vielä kesällä. Ja kysymys sitten, mikä on komission kanta tämän laajuudesta? Mikä kaikki tulee sen alle? Lineaariset, ei-lineaariset palvelut, tulevatko ne mukaan nuorten suojelu, kuluttajan suojelu, mainostaminen, nämä ovat kaikki asioita, jotka liittyvät tähän. Haluaisin kuulla muutaman perusajatuksen näistä. Ja mitä tulee sitten tekijänoikeuksista, ette puhuneet ainoastaan näistä poikkeuksien rajaamisesta. Sitten täytyy myös ottaa huomioon vammaiset. Miten pitkälti EUn toimielimet ovat omissa ponnisteluissaan päässeet kaiken saavut, niin, että, että vammaiset pääsisivät kaikkeen. Sitten yksi minuutti jokaiselle. Thank you, Chair. Uh, vielen Dank, sehr geehrter Kommissar, für Aus. Kiitos äh, minuutissa. Ensinnäkin nämä konkreettiset hyödykkeet äh, ja tämä direktiivi. Joku, joka ostaa nyt online saman äh, hyödykkeen kuin se, joka ostaa sen äh, offline, niin hänellä on enemmän oikeuksia. Minusta ei pitäisi olla mitään eroa. Miksi komissio tekee tämän äh, eron? Miksi online-ostaja saa enemmän oikeuksia kuin offline-ostaja? Toisekseen komissio sanoi jo, että tämä offline direktiiviä haluttaisiin muuttaa Riifitin puitteissa. Onko tähän mitään aikataulua? mihin mennessä komissio äh, konkreettisesti työstää, tarkistaa tätä direktiiviä. Te puhutte tästä ähm, siirrettävyydestä, online-sisältöjen siirrettävyydestä ja siitä ihmisistä, jotka joka päivä ylittävät äh, rajan esimerkiksi äh, työmatkoillaan. Heitä on 1,7 miljoonaa Euroopassa, 0,4 prosenttia koko väestöstä. Ei nyt välttämättä niin kauhean paljon. Te sanoitte myös, että te ette pidä hyvänä ajatusta, että tämä rajoitettaisiin ajallisesti, kuinka kauan voisi tätä siirrettävyyttä hyödyntää. Te puhuitte myös äh, verkkovierailusta ja reilusta käyttämisestä. Ja tämä äh, reilu käyttö, äh, te sanoitte, että se määriteltäisiin vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Proximuksen johtaja sanoi eilen, että tämä reilu käyttö rajoitettaisiin 14 tai 15 päivään. Eli tämä koskisi ihmisiä, jotka kulkevat päivittäin rajan ylitse. No, minä tulen alueelta, mikä tämä olisi tupla rangaistus, kun he päivittäin joutuvat ylittämään rajan työhön mennessään ja sitten vielä, että verkkovierailutta rajoitettaisiin 14 tai 15 päivään. Kiitos. Merci Vicky. Monsieur le Vice-président, euh, un mot d'abord sur euh, les... Je vais attendre que vous puissiez entendre. Kiitoksia puheenjohtaja. Odotan, että kuulette mitä sanon. Niin, tästä asiasta, josta keskustelemme, jonka komissio meille jättää käsiteltäväksi erityisesti koskien eh, sisä, digitaalisen sisällön kauppaa. Kuluttajille tämä on erittäin hyvä asia, koska tällä hetkellä mm, asia on juridisesti hämärä. Täällä on kuitenkin eh, kysymyksiä, joihin komissio ei ole ehdotuksessa vastannut. Erityisesti tässä mielessäni on tapa, jolla voidaan varmistaa johdonmukaisuus eri lainsäädäntöjen välillä, riippuen siitä, onko kyseessä konkreettinen tai ei-konkreettinen väline tai, ja minkälainen sisältö. Täällä on selvästikin risteyskohtia, jotka ovat vielä tänä päivänä jääneet epäselviksi. Näiden kahden tekstin osalta olen yhtä mieltä Evelinin kanssa. Jos meillä on kaksi kuluttajansuojajärjestelmää rinnakkain, yksi erityissuoja koskee verkkoostoja, niin kuluttajanhan on sitten ymmärrettävä kahta erilaista juridista järjestelmää. Ja minusta vaikuttaa siltä, että verkko-ostajajärjestelmässä pyritään muuhun kuin kuluttajasuojaan. Sitten siirrettävyydestä tämä kesto, aikarajoitus ei varmaankaan ole hyvä ratkaisu mutta meidän on varmistettava se, että territoriallisuusperiaatteesta pidetään kiinni. Se on periaate, jonka mukaan voimme varmistaa sen, että kaikki toimijat, jotka hyötyvät tästä, voivat sitä myös rahoittaa. Olisi tarkastettava, tarkastettava asumuspaikka ja, ja sen todellisuus. Siihen olisi keskityttävä tämänpäiväinen asetus on tässä erittäin epäselvä. Sitten vielä näistä alustoista, puhuitte YouTubesta. Kaksi kolmasosaa video, 10 prosenttia taiteilijoille. Sitten kun meillä on niin digitaalia alustoja, kuinka voimme varmistaa sen, että, että, että näiden kautta ei kuitenkaan mitään maksuja suoriteta? Yes, thank you. Um, I have a very short... Minulla on hyvin lyhyt ja konkreettinen kysymys joka ei varsinaisesti liity näihin eh, ehdot, teidän eh, eh, aloitteisiin, mutta se liittyy sähköiseen kauppaan, sähköisen kaupan direktiiviin. Mitä komissio tekee varmistaakseen yhtäläisen sähköisen kaupan direktiivin täytäntöönpanon, koska me näemme eri jäsenvaltioissa keskuksia, jotka liittyvät terrorismiin ja että jäsenvaltiot täytäntöönpanevat direktiiviä hyvin eri tavalla siihen, mikä on esimerkiksi laitonta sisältöä tai millä tavalla sääntöjä noudatetaan. Teettekö te mitään varmistaakseen, että tämä täytäntöön pannaan oikealla tavalla ja sama ja kattavasti? Meillä on nyt pieni kauppalista, en nyt odota kaikkiin, tai toivellista, en nyt odota vastausta kaikkeen. Tietosuojelu, Äh, me äänestimme siitä, mutta meidän täytyy nyt äh, huolehtia, äh, että noudattamme, että ihmiset, että tämä täytäntöön pannaan. Ja digitaalinen sisääntö ja se, että sitä maksetaan ja että meillä on sellainen lähestymistapa, joka toimii, eikä johda toimijoita ristiriitaan keskenänsä. Meidän täytyy saada tämä toimimaan käytännössä. Ja sitten tämä luotettavuus ja nämä alustat. Ja se, teidän pitää olla varovaisia siinä, että lainsäädäntöä noudatetaan joka paikassa samalla tavalla. Sitten standardisaatio, me puhuimme TTIPistä eilen ja erityisesti tarvetta tehdä yhteistyötä USAn kanssa digitaalisen kasvun parissa ja että meidän pitää olla varovaisia, että me emme kehitä eurooppalaisia standardeja, jotka ovat erilaiset USA-standardeista ja muista kansainvälisistä standardeista, esimerkiksi kyberturvallisuuden alalla. Joten seuraatteko te näitä standardisointikeskusteluita TTIPin puitteissa. Ja mitä tulee maarajoituksiin, sisämarkkinoilla ei pitäisi syrjiä, mutta saman aikaan me emme halua pakottaa perinteisiä yrityksiä siihen, että niiden on pakko tarjota sama tuote samaan hintaan kaikissa Euroopan kaupoissa. Me haluamme varmistaa, että kuluttajilla on kuluttajan mahdollisuus valita ja että että hänellä on paljon valintamahdollisuuksia. Nämä olivat minun asiani. Näistä me viime viikolla puhuimme ja nimenomaan siitä, että meidän täytyy olla hyvin varovaisia tämän alustasanan määritelmän kanssa. Koska nehän ovat hyvin erilaisia eri sektoreilla. No niin, vitsisitkö vastata näihin kysymyksiin ja ja voimme sitten online digitaalisesti jatkaa tätä. Thank you very much. It seems to me that the... Kiitoksia kovasti. Niin minusta vaikuttaa siltä, että ei minun tarvitse mitään vastauksia enää tarjota, koska arvoisa Vicky Ford on jo tehnyt yhteenvedon. Nuo olivat juuri minun ajatuksiani. Miksi ihmisessä minun pitäisi nyt enää osallistua tähän kokoukseen? Olemme aivan samaa mieltä siis. No, joka tapauksessa yritän nyt tarjota jonkun verran kommentteja. Mutta näyttäkää sitten, milloin pitää lopettaa näiden kommenttien esittäminen. Itse alustoista aloitanpa siltä puolelta. Kyllä, aivan oikein totesitte, että tässä on paljon erilaisia alustoja. Ihmiset puhuvat alustoista ja tarkoittavat sillä aivan eri asioita. Jotkut puhuvat etsintäroboteista, haluavat niiden suhteen avoimuutta enemmän, haluavat tietää, miten nämä hakurobotit vievät eteenpäin omia tuotteita, miten löydetään todelliset markkinajohtajat ja niin poispäin niiden avulla. Eli meidän täytyy tarjota vastauksia niille, jotka pyytävät lisää avoimuutta. Toiset sitten taas, kun puhuvat alustoista, ajattelevat erityisesti kuluttajansuojakysymyksiä ja taksinkuljettajia. Tietysti kaikki, jotka täällä Euroopan unionin markkinoilla toimivat, joutuvat noudattamaan sääntöjämme. Mutta me poliittiset päätöksentekijät, meidän tulee tietää, että digitaalinen talous jää, on jäädäkseen, se on jäädäkseen erittäin pitkäksi aikaa, ehkäpä ikuisuuksiksi. On uusia teknisiä mahdollisuuksia lainsäätäjillä on velvollisuus sopeutua. On aivan selvää Euroopan komissiossa se, että meillä minkäännäköisiä sään, suunnitelmia sen suhteen, että tapamme innovointeja säännellyillä alustoilla. Ja sitten taas toiset, jotka ajattelevat alustoja. Jotkut miettivät sitä, että esimerkiksi on erilaisia alustoja, jotka tarjoavat musiikkia. Jotkut pohjautuvat tilauksiin. Ja nuo, niissä on esimerkiksi 140 tilaajaa ja niiden arvo kiertää jossain 1,6 miljardin euron nurkilla, vaikka esimerkiksi Spotify. Sitten on muita alustoja, joita mainonta tukee. Niillä on miljardi yhteyttä kuussa, mutta niiden osa on vain 0,6 miljardia euroa musiikin tekijöille 140 000 tilaajaa ja 0,6 miljardia, 1 miljardia ja 1,6 miljardia. Museot sanovat vain, että emme me tiedä, mitä meidän me tapahtuu. Mehän olemme tässä vain välikäsiä. No säännöstä täytyy tehdä siitä syystä selvemmät. Niiden avulla pitää voida sanoa, että me on, milloin voidaan määritellä neutraalit väliin välimiehet ja milloin voidaan sanoa, että te myytte tuotteita, käytätte toisten sisältöä korvaamatta siitä mitään. En minä syytä tästä mitään alustoja, mutta minusta on selvää, että meidän täytyy tehdä näistä sanoista selvempiä. Huomautus ja poistoperiaate on aika hyvä silloin, kun tällainen mustavalkoinen tilanne on käytössä. Laiton sisältö alustoilla se toimii. Otetaan pois. Mutta jos on laillista sisältöä myös, niin silloin kestää aikansa ennen kuin voidaan poistaa sisältö. Ja jo muutama minuutin kuluttua, jos, jos tuo kappale tai sisältö poistetaan alustalta, niin välittömästi joku toinen laittaa sen ihan saman kappaleen samalle alustalle. Ja musiikintuottajat pyytävät, että otetaan se pois ja pidetään se sieltä pois. Siksi meidän tulee kuulla niitä musiikintekijöitä, jotka valittavat tästä ei tässä ole kysymys pelkästään korvauskysymyksestä, joka tietysti on äärettömän tärkeä kysymys, vaan myös siitä, millä tavalla voidaan luoda tasaveroinen toimintaympäristö niiden alusten välille, jotka pohjautuvat näihin eri tilauksiin ja sitten niihin, joita taas maksetaan mainonnalla. Euroopan komissio päätti siis, että meillä ei olisi horisontaista lähestymistapaa, jolla pyrittäisiin säätelemään kaikki alustat yhdellä ainoalla Äh, säännöstöllä. Se on mahdotonta. No sitten kun puhutaan näistä turvasatamista, niin silloin me pitää käsitellä näitä konkreettisia kysymyksiä. Konkreettisiin kysymyksiin konkreettiset äh, ratkaisut. Ei niin, että muutetaan internetin perustoimintaperiaatteita. No sitten maarajoitteet. ehdotus siitä, että myydään kuten kotimaassa. Se ei merkitse sitä, että hinnat olisivat identtiset kaikkialla, vaan kysymys on yrittäjävapaudesta. Kuten tiedämme, esimerkiksi ostoskeskuksessa hinnat ovat matalammat kuin jossain maaseudulla. Ja tilanne jää tällaiseksi, hinnat eriytyvät. Kuluttajilla täytyy kuitenkin olla valinnan mahdollisuus. Jos hinta on liian korkea, niin täytyy olla oikeus siihen, että käännyn toisen kaupan tai sivuston puoleen. Tilanteen täytyy jäädä tällaiseksi. Ja vielä kerran, velvoite myydä kuten kotimaassa ei merkitse sitä, että on myös kuljetusvelvollisuus. Mutta velvollisuus myydä kuten kotimaassa mielestäni merkitsee sitä, että myyjän lakia sovelletaan. Millä tavalla se sitten suhtautuu Rooma 1 ja muihin? Se täytyy tehdä aivan selväksi. Mutta tämä ratkaisu on yksinkertainen ja myyjien ei tarvitse olla huolissaan kielenkäytöstä, jota jossain näissä merkinnöissä tai muualla käytetään. Ja kun puhutaan takeista, jos ongelmia syntyy, niin minun täytyy antaa mä tuotteet takaisin juuri siellä, missä ne on noudattu, kun ei myyjän tarvitse huolissaan olla siitä, millä tavalla – asiat saadaan eri Euroopan unionin nurkista takaisin. Tämä ajatus on se, jota me työstämme. No sitten standardisointi. On äärimmäisen tärkeää luoda avoimet standardit eri aloilla. Ihan vain kaksi päivää sitten minulla oli tapaaminen IBMn Jenny Rometsin kanssa – IBM on toiminut jo yli sata vuotta Euroopassa, joten se tuntee eurooppalaiset markkinat. Ja se on myös sitä mieltä, että on olemassa todellinen tarve luoda yhdessä amerikkalaisten kanssa avoimet standardit. Kun puhutaan esineiden internetistä, meidän täytyy sanoa, että kyllä, meillähän on jo yli 600 erilaista standardia, jotka liittyvät näihin kysymyksiin Euroopan unionissa. Ja pienyrityksille on mahdotonta seurata kaikkia niitä. Niiden mukaan, jotka tuottavat esimerkiksi kotitaloudessa käytettäviä laitteita, jos haluaa esimerkiksi yhdistää imurin, astanpysukoneeseen ja jääkaappiin, niin niihin kaikkiin täytyy sijoittaa siru. Ja tuon sirun hinta on 50 euroa. 50 euroa. Mutta sanotaan, että jos sanon avoimet standardit, niin sen hinta on pelkästään yksi euro, siis näiden laitteiden yhdistämiseen keskenään. Kysymys onkin siinä, miksi meidän asiakkaidemme pitäisi maksaa 49 euroa lisää. Ylipäätäänkin kysymys on taloudemme kilpailukyvystä. Siitä syystä haluaisimme aloittaa standardisointiprosessit viidellä prioriteettialueella, mukaan lukien esineiden internet. Standardisointi täytyy jäädä vapaaehtoisprosessiksi, joka on elinkeinoelämän asettama. Sen täytyy jäädä sellaiseksi, mutta samalla täytyy jos käytämme EUn veronmaksajien rahoja, niin voimme nopeuttaa näitä prosesseja tietyillä prioriteettialueilla ja se on meidän tavoitteena. No sitten tämä niin, arvokuilu, sitä käsittääkseni käsittelin jo riittävästi. Ei horisontaalista lähestymistapaa, turvasatamat jäävät mutta säännöstä täytyy tehdä selvempiä. Ei ole niin hyödyllistä syyttää tästä vain huonoja alustoja ja olla tekemättä mitään. Sekään ei ole niin hyvä ajatus. Ja sitten meillä kyllä ei ole minkäännäköisiä suunnitelmia YouTube-veron käyttöönottoon olette saaneet tämän tiedon julkisen median kautta, mutta Euroopan komission ihmiset keskustelevat YouTube-verosta. Mutta minä, sen mukaan siis Euroopan unionin ihmiset keskustelisivat tämän kaltaista verosta, mutta minä kyllä sellaisessa ryhmissä ole, jossa tällaista puhetta olisi. En ole lainkaan keskustellut sellaisesta Euroopan komissiossa. Minä en koskaan tue tämän kaltaisia ajatuksia. Jos tarvetta on, niin silloin säännöstä täytyy tehdä selvempiä. Siirrettävyys. Ei konkreettisia päivärajoja. Miksi? Siihen ei ole tarvetta. Mutta tilausten täytyy olla tällainen jakolinja. Ja identifiointi tietysti on tärkeä osa tätä prosessia. Eli meidän täytyy suojata tätä territoriaalisuusperiaatetta, koska uusien elokuvien rahoitus perustuu siihen. Minä en territoriaalisuusperiaatetta vastusta, mutta vastustan sen yksinomaisuutta – ja absoluuttisuutta. Jotkut sanovat, että meidän täytyy tarjota ehdoton maantieteellinen yksinoikeus tietyille toimijoille. No ei tarvitse, ei tällaista ole olemassa nyt jo Ajatellaanpa niitä 30 prosenttia internetin käyttäjiä, jotka käyttävät VPN, jotta saisivat digitaalista sisältöä käyttöönsä, tai 68 prosenttia elokuvan katsojista, jotka lataavat näitä ilmaiseksi netistä. Juridisestikaan katsoen ei ole olemassa mitään maantieteellistä yksinoikeutta. Ja ne, jotka tarjoavat tällaista absoluuttista maantieteellistä yksinoikeutta valehtelevat mahdollisille sijoittajille. Ei sitä ole olemassa. Ainoa tapa on tarjota laillinen pääsy digitaalisen sisältöön. Ja se on meidän tavoitteena. Meidän tavoitteenamme myös tarjota oikeudenmukainen korvaus oikeudenhaltijoille. No, tässä on nyt aika tuppaa loppumaan, mutta minä vasta pääsin alkuun. Meidän seuraava äh, asiamme koskee autojen tyyppimerkintää. 1.7 äh, äh, million people working in another member Niin, me jotka työskentelemme eri jäsenvaltiossa, niin törmäämme tähän asiaan va- valtavasti. Jakamistalouskysymys tulee myöskin usein esille ja alustojen sääntely niin paljon kysymyksiä. Ja jokainen parlamentin jäsen otti esille ainakin 5 tai 15 eri alakysymystä. On niin vaikea vastata näihin kaikkiin taajuuksista esitettiin kysymys. Tiedän, että joissain maissa on todellisia vaikeuksia sen suhteen, miten tarjotaan 700 MHz ylittävät taajuudet ja osa digitaalisesta maapinnalla kulkevasta televisiosta kuuluu tähän kaistaan. Ja tässä suhteessa on pyydetty pidempiä siirtymäaikoja, mutta kyseessä on kuitenkin kilpailu, ei pelkästään EUn sisäinen, vaan ihan globaali. Ja tietysti voimme tarjota pidemmän siirtymäkauden kaksi vuotta, 20 vuotta, ja niin poispäin. Mutta missä olemme sitten, jos tästä siirtymäkaudesta tulee todella pitkä? Meillä on nyt jo ihan hirvittävä kiire, koska olemme niin paljon jäljessä. Siitä syystä täytyy nyt toimia ripeästi. Kysymys on meidän tulevaisuudestamme. Ja jos joku pyytää vielä nyt viivytyksiä, niin silloin maksamme siitä tulevaisuudellamme. Päätösten tekijöiden tehtävähän tämä tietysti on, mutta minä en tämän kaltaisia ajatuksia kannata. Uh, uh, Sitten nämä liitännäistekijänoikeudet vielä. En käsitellyt sitä, se oli aika tärkeä kysymys. Käynnistimme toisen julkisen kuulemisen, koska kustantajat kysyivät, tai pyysivät näitä liitännäistekijänoikeuksia mutta kuten totesimme, Eli Saksassa tämä ei ole aivan sellainen. Jotkut kustantajat sanovat, että emme millään halua mitään tällaisia liitännäistekijänoikeuksia, oikeuksia, jotka kattavat koko EUn. Ja taas toiset sanovat, että ehdottomasti tällaiset säännöt pitää saada Euroopan unioniin. Ajatellaanpa vaikka Allgemeine Zeitungia ja Wingeria. Mutta monet kustantajat ovat siis ottaneet esille nämä naapuruusoikeuskysymykset. kustantajilla, jotka ovat aika samankaltaisessa tilanteessa, heillä ei ole tällaisia oikeuksia. Kysymys otettiin esille ja Euroopan komissiossa emme ole valmiita sanomaan, että, että meillä on ollut jo julkisia keskusteluja, olemme keskustelleet tästä asiasta. ja että meillä on riittävästi tietoa, että saisimme tehokasta päätöksentekoa aikaiseksi, mutta ihan rehellisesti sanoen näin ei ole tehty. Ja julkisissa kulmissa <clears throat> tämä panoramavapauskysymys tuli myöskin esille. Eli vaikka se tuli esille, mutta emme keskustelleet siitä, niin silloin ei voida sanoa, että asia on käsitelty riittävästi nyt tehdään päätökset. Ei se ole oikein. Esitämme ehdotuksemme siis syyskuussa. Sen jälkeen, kun saamme tietoa julkiselta puolelta. Kiitoksia siitä, että siis kutsuitte minut paikalle. Ja... Ja tiedän, että te seuraatte näitä kysymyksiä ja palaatte asioihin. Or even more uh, questions, uh, it will be quite uh, complicated, but... Näitä oli vain 200 kysymystä, aika vaikea tämä on, mutta yritän parhaani. Luetan teidän tukeenne. Now, because we had enormously long votes this morning. Koskapa meillä oli niin pitkä äänestys erittäin hankalista asioista, niin meidän aikataulumme on hieman jäljessä. Seuraava asia esityslistalla tällä aamupäivänä on komission esitys ma- ajoneuvojen hyväksyntä ja markkinavalvonta. Tämä on erittäin tärkeä esitys kuluttajille koko Euroopassa. Kuuletteko tämän? Ja haluan olla varma, että me annamme tälle tarpeeksi aikaa valiokunnassa. Komissio on erittäin hyvä, että olette täällä nyt, mutta tässä on nyt esittelijä esittänyt huolenaiheensa, että hän ei halua, että tässä nyt äh, hoppuillaan. Jos me siirtäisimme tämän toiseen valiokuntakokoukseen, voisimme puhua sitä 24. toukokuuta. Neljän viikon kuluttua. Voisimme aloittaa komission esityksen nyt, mutta oletan, että tässä 20 minuutissa se ei riitä Ja tiedän, että monien äh, varjoesittelijöiden täytyy äh, ehtiä lentokoneisiinsa. Komissio, sanotteko te mieluummin, kävisikö teille, että, että käsitellään tämä neljän viikon kuluttua? Ja silloin me annamme vähintään tunnin aikaa teille. Ne puoli tuntia. Ainakin puoli tuntia. Toivon mukaan enemmän. Mitä mieltä komissio on? Uh, thank you very much, Madam Kiitoksia puheenjohtaja. Ymmärrämme tietenkin nämä aikarajat. Mielestämme päätös pitäisi kuitenkin tehdä teidän ja esittelijän välillä, kun tämän asian käsittelystä puhutaan. Jos minä teen ehdotuksen. Se esittely, mikä teillä on, sehän on online, niin että ihmiset voisivat jo lukea sen niin, että ihmisillä olisi jo mahdollisuus käydä kahdenvälisiä epävirallisia keskusteluita. Joten me sitten käynnistämme tämän varsinaisen keskustelun 24. toukokuuta. Sopiiko tämä? Esittelijälle? Kyllä. Ajo. Suoraan sanottuna, kun olen tämän esityksen nähnyt, niin se on pitkä ja moni monimutkainen, hyvin, hyvin tehty, mutta hyvin pitkä ja monimutkainen, joten ei meillä ole nyt aikaa. Jos sitä nyt lykätään kuukaudella valiokunnassa, niin ei se menettely kuitenkaan hidasta, koska emme me aio tästä nyt mitään ehdottaa vähän aikaan kuitenkaan, joten ei tämä välttämättä merkitse mitään viivästystä prosessiin. Olen täysin samaa mieltä. Minusta tämä pitäisi siirtää 24. toukokuuta. Ja vielä toinen asia. Kuten tiedätte, meillä on toinenkin valiokunta, Dalton ja minä, me olemme siinä jäseniä, eli eh, tämä päästö, väliaikainen valiokunta, ja haluamme aikaa työskennellä myös siellä ja saada sieltä tietoja, koska se tulee vaikuttamaan myös meidän ehdotuksiimme tyyppimerkintöihin, joita minulle sopii. Selvä. Silloin meillä on myös eh, mahdollisuus eh, saada enemmän valiokunnan jäseniä paikalle. Sopiiko tämä myös EPPlle? Ivan sanoo kyllä. Hienoa. Kiitokset oikein paljon kaikille erittäin suuresta työmäärästä tänä aamuna.